Saarovin palkinto on sananvapaudelle. Tämä palkinto koskee, tai se voidaan antaa sekä henkilöille tai järjestöille, jotka rohkeasti ovat julkisesti toimineet ihmisoikeuksien, demokratian, mielipiteen vapauden puolesta – ja myös äh, sitten äh, joutuneet äh, suuriin vaaroihin, kun he ovat taistelleet suvaitsemattomuutta vastaan. Tämä palkinto on saanut hyvin paljon kunnioitusta ja se on ehkäpä yksi tunnetuimpia palkintoja tässä kategoriassa erityislaatuisille henkilöille, jotka taistelevat fanatismia, suvaitsevattomuutta ja sortoa vastaan. Tämän, äh, tälle palkinnolle antoi nimensä Andrei Saharov, joka itse suurella rohkeudella joutui myös maksamaan katkeran hinnan toiminnastaan. Hän äh, oli tiedemies Neuvostoliitossa – ja hän ei enää hyväksynyt sitä, mitä Neuvostoliitossa tapahtui, vaan suurella uskomattomalla rohkeudella taisteli vapauden, demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta ja maksoi sitä kovan hinnan. Meillä on tänä vuonna taas koko joukko ehdotuksia henkilöistä, joista me tänään täällä keskustelemme. Ja jokainen ne perustelee. Kertoisin teille, että vuonna 2008, jolloin oli Saharov-palkinnon 20-vuotisjuhla, silloin parlamentin puhemies Pöttering käynnisti Saharovin palkintoverkoston, jonka tarkoitus oli olla tällainen verkosto Saharov-palkintoehdokkaiden keskustelulle ja solidaarisuudelle. Ja tällä tavalla nämä henkilöt voivat jatkossakin vaihtaa mielipiteitään ja sitä kautta ehkäpä edistää mielipiteen vapautta. Voin kertoa teille, että 10. lokakuuta 2012 kello 16.30-17.30 kolme Saharov-palkinnon saajaa vuodelta 2011 12 tulevat osallistumaan yhteiskokoukseen, jossa on siis ulkoasioiden valiokunta, eh, ihmisoikeuksien alivaliokunta ja siellä on myös Mashrebin delegaatio ja Maghreb-maiden eh, valtuuskunta sekä Arabi-Maghreb-unioni. Kehitysvaliokunta ei näytä olevan tässä mukana, mutta emmeköhän me löydä tähän jonkin näköisen ratkaisun, koska en ymmärrä, mikä tässä nyt on ollut perusteluna, että teidät on ulkopuolelle jätetty, mutta olette sydämellisesti tervetulleita. Ja annankin tässä nyt sitten suoraan puheenjohtajan Nuijan Rouva Striflerille. Olkaa hyvä. Mon cher collègue, Monsieur Brock, merci. Hyvä kollega. Hyvä kollega. Herra Brook, kiitoksia tästä esityksestä. Ennen kuin esittelemme ehdokkaat, haluaisin muistuttaa teitä menettelytavasta lyhyesti. määrä, aika, ehdokkaiden eh, esittämisellä oli 12. päivä syyskuuta. Me olemme saaneet viisi ehdotusta. Sosiaalidemokraattiryhmältä vihreältä ja liberaaliryhmältä, myöskin kollegoilta Elmar Bruxella Frankka ja 11 muulta ehdokkaalta haluaisin antaa jokaiselle ehdokkaansa esittelijälle mahdollisuuden esitellä omansa, mutta älkää ylittäkö viittä minuuttia, vaikka tämä ehdokas olisi ryhmän yhteisehdokas. Toivon, että noudatetta tämä viiden minuutin aikarajaa tiukasti. Meillä on tiukat aikarajat erityisesti, koska meillä on paljon ehdokkaita ja paljon kollegoja, jotka, jotka haluavat esitellä omat ehdokkaansa. Tiettyjä esittelyjä voidaan tukea videopätkillä tai sitten PowerPoint-esityksellä, jos kollegat näin toivovat. Joseph Francisia esittelyssä, esittelyssä meillä on PowerPoint-esitys. Ja kollegat tulevat esittelemään ehdokkaidensa toimet mielipiteen vapauden ja vapauden alalla. Aluksi annan puheenvuoron lyhyesti Joseph Sarius Riskille, kollegallemme, joka tulee Ales Litskin esittelemään. Litski on vangittuna Valko-Venäjällä. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. First, this is a proposal not by political groups, but by... Ensinnäkin eh, tämä ei ole poliittisen ryhmän eh, ehdokas, eh, vaan tämä on eri ryhmien ehdokkaiden yhdistymä. Hän toisekseen tässä on kysymys valkovenäläisestä vapaustaistelijasta. valko on eurooppalainen maa ja siellä on vallalla diktatuuri. Ajatellen esimerkiksi nyt näitä tulevia vaalejakin, jotka ovat sunnuntaina. Tähän mennessä parlamentti on tehnyt hyvin vähän valko ja nyt me voisimme tehdä jotain enemmän on tärkeää antaa vahva merkki valko että me emme unohda heidän taisteluaan ja sitoumustaan eurooppalaisiin ja yleisiin arvoihin. Haluaisin sanoa, että tänä päivänä on äh, Alex Bialatskin syntymäpäivä ja hän viettää sitä vankilassa. Hän on pisimpään vankilassa ollut henkilö Lukashenkan aikana. Ja hän on myös äh, symbolinen äh, henkilö Valko-Venäjän vapaustaistelulle. Tämä ehdokas on hyvin lähellä Saharovin omia arvoja ja elämää. Eli hän on todellakin pyrkinyt taistelemaan muiden oikeuksien puolesta ja hän maksaa sen hinnan omasta itsestään, ehkäpä omalla hengelläänkin. Sen vuoksi olisi erittäin tärkeää, että hän saisi tämän palkinnon, koska tämä olisi hänelle tuki hänen jatku jatkotaisteluissaan, jotka tulevat jatkumaan, kuten me tiedämme. Jotkut ovat argumentoineet, että Valko-Venäjälle tämä palkinto on mennyt jo kaksi kertaa. No, minä en usko tällaisiin maantieteellisiin kiintiöihin, mutta haluaisin äh, selventää, että jos katsotaan tilastoja, niin kolme palkintoa on mennyt äh, Kuubaan sekä myös äh, Kosovoon kaksi Kiina, Syyria ja valko ja 33 palkinnosta, jota on annettu, vain yhdeksän on mennyt eurooppalaisille vapaustaistelijoille. Joten tämä on tärkeää toki maailmanlaajuisesti, mutta täytyy meidän muistaa myös se Euroopan vastuu meidän naapureistamme. Ales Bialatski laskee teidän tukenne varaan. Kiitos. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à... Kiitoksia seuraavana herra Breda, joka kertoo lyhyesti syistä, joiden pohjalta hän ja muut ryhmän kollegat ovat tukeneet tätä kaksinkertaista ehdokkuutta. Minä haluaisin käyttää puheenvuoron, mutta tuen omaa ehdokastamme, siis näitä kahta iranilaista Äh, D'accord, bah écoutez, apparemment il y a une erreur. Fais maintenant. Jaha, tällä taitaa olla virhe. Kyllä, minä esittelen heidät nyt oikein mielellään. Kyllä se minulle sopii. Bah oui, mais... Euh, désolé, il y a un petit problème technique. Anteeksi vain, täällä on pieni tekninen ongelma. Ah. Bon, apparemment j'ai pas la bonne feuille. Näyttääpä siltä, että on minulla väärä paperi tässä edessäni. Seuraavana Herra Tanok. Hän esittelee oman ryhmänsä perustelut, ECR-ryhmän ja kollega Peter Van Dalenin argumentit, joiden pohjalta he tukevat Joseph Francisia Pakistanista. He käyttävät PowerPoint-esitettä, esittelyä ja pyydän, että ette ylitä tätä viittä minuuttia, joka on yhteinen aikanne. Olen pahoillani, herra Preda. Näin tässä nyt kävi. Many thanks. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. ECRn Saharov-ehdokas on Joseph Francis Pakistanista. Olen varma, että tässä talossa te kaikki olette kuulleet ristiriitaisista jumalanpilkkalaista Pakistanissa. Niitä on kritisoitu tässä talossa monien vuosien alan. Nämä lait ovat oikeudellisia määräyksiä, jotka tekevät Koranin häpäisemisestä tai profeetan halventamisesta mahdolliseksi elinikäisen vankeusrangaistuksen tai jopa rangaistuksen. Valitettavasti ihmisiä on tuomittu näiden laiden nojalla ja jopa lynkattu. Pakistanin ihmisten tunteiden mukaan näistä laista on tullut pelon lähteitä. Usein niitä käytetään sellaisia ihmisiä vastaan, joita vastaan on henkilökohtaisia vihoja tai jotka edustavat vähemmistöryhmiä. Te olette kuulleet Vincent Misharikin 14-vuotiaan tytön tapauksesta, jota eräs imaami syytti Jumalan palkasta. hän oli kristitty ja hänet haluttiin ajaa pois naapurustosta. Hän on nyt oike- joutumassa oikeuden eteen. Hän on vain yksi kymmenistä henkilöistä, jotka ovat joutuneet näiden lakien uhreiksi. Pakistanin jumalanpilkka lait aiheuttavat levottomuutta maassa, jota köyhyys, uskonnollinen kiihkomielisyys ja valtapeli jo ovat haurastuttaneet. Me olemme tehneet jo aikaisemmin päätöslauselman liittyen näihin asioihin ja pääministeri Shabat murhattiin, kun hän kritisoi avoimesti mediassa lakeja. Nämä Jumala pilkka ristiriidat ovat olleet tapetilla viimeisten kuukausien aikana. ECRn ehdokas Joseph Francis on yksi harvoja henkilöitä, joka on yhä onnistunut eh, kritisoimaan pilkka lakeja Pakistaneessa maltillisesti. Tämä on globaalinen ehdokas. Minä en muista viime vuosina meillä olleen tältä alueelta Aasiasta Saharov-palkinnon ehdokkaita ja on erittäin tärkeää, tuoda asiaa esiin, e, erityisesti Pakistanissa. Pakistan on teoriassa demokraattinen maa ja puolustaa ihmisoikeuksia, kuten lännessäkin, mutta valitettavasti nämä lait uhkaavat oikeuksia mielestäni. Mitä Mandali nyt tulee esittelemään tämän ehdokkaan ja hänen tekonsa ihmisoikeuksien ja va- äh, mielipiteen vapauden puolesta hänen maassaan. Olkaa hyvä. Kiitos Charles. Hienoa. Kiitos, että toitte tämän Josef Francisin esiin. Ja minä toivon, että äh, tämä saa tukea. Hyvät ihmiset, Josef Francis on äh, perustanut eh, järjestön Center for Legal Aid and Assistance and Settlement. Ja tässä on kysymys järjestöstä, joka tukee niitä, jotka ovat joutuneet Jumalapilkkalain uhriksi. Ja tarkoitus on nimenomaan tukea näitä mahdollisia eh, uhreja, eh, Jumalanpilkkalain uhreja ja antaa oikeudellista apua ja toteuttaa muita toimia, joilla näillä uhreja suojataan ja tarvittaessa autetaan muuttamaan Ja esimerkiksi eräs näistä uhreista tuli meidän luoksemme lukija Bibi kiittämään siitä, että hän sai tätä tukea ja pääsi vapaaksi. Täytyy huolehtia siitä, että on myös tällaisia turvataloja ihmisille, jotka joutuvat pakenemaan, kun heitä vainotaan. Ja niiden, näiden ihmisten perheitä tuetaan myös rahalla ja antamalla elintarvikkeita. Tässä näette kuvan tilanteesta, jossa hän äh, järjesti äh, lehdistötilaisuuden nimenomaan liittyen äh, tähän jumalanpilkka Ja tässä näette valokuvan Josef Francisista, kun hän vieraili Euroopan parlamentissa tämän, tämän vuoden alussa. Hän kertoi meille Pakistanin tilanteesta ja Jumalanpilkka-lainsäädännöstä. Josef Francis, vetoan teihin, että te tukisitte tätä ehdokasta Meillä, me olemme Euroopan parlamentissa tehneet useampia päätöslauselmia jumalanpilkkalaista, ja jos me tuemme Joosef Fransista, niin eh, silloin me näytämme, että me todellakin tuemme uskonnon vapautta ja sananvapautta. Ja tällä tavalla tuemme ihmisiä, kuten Josef Francis, joka on asettanut oman elämänsä tässä peliin, kun hän auttaa muita. Merci beaucoup. Donc... Kiitoksia. Nyt menemme eteenpäin. Santiago Fisas ja Willy Meyer puhuvat yhdistetyn ehdokkuuden puolesta. Tässä on kyseessä Rova Victoria Ingabire Umuhosa ja Deokratias Mushaidi ja Bernard Taganda. Kolme, kaikki kolme ovat Ruandan opposition kuuluvia ja he ovat vangittuja pyydän, että ette yleitä viittä minuuttia. Herra Fisas, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvää iltapäivää kaikille hyvät kollegat. Haluaisin lyhyesti esitellä nämä kolme Ruandan opposition ehdokasta. Ingabire, Mushaidi ja Taganda. He ovat pyrkineet tekemään lopun väkivaltaisuuksessa omassa maassaan ja edistämällä sovittelua ja vuoropuhelua, kuten Tiedätte, teillähän on näiden kolmen ehdokkaan eh, tilanne kuvailtuna edessä, joten en puutu siihen yksityiskohtaisemmin, mutta haluaisin sanoa, että ehdokkuutta tukevat useat jäsenet ja ryhmät mukaan lukien EPP, SD ja GUE-ryhmät. Mielestäni tämä ehdokkuus on erittäin tärkeä. Viime vuosina Saharov-palkinnossa on keskitytty muihin maailman alueisiin, Kuuba, Arabimaat, valko -Venäjä ja näin ollen Afrikan osa on jäänyt jotenkin eh, lapsipuolen asemaan, ja tässä tapauksessa Ruandassa on kysymys. Kuten tiedätte, Ruandassa eletään diktatuurissa, jossa ei kunnioiteta ihmisoikeuksia. Se on voimakkaasti jakautunut heimo, eh, heimo eh, Täällä on kaksi tärkeintä heimoa, hutut ja tutsit vastakkain. Nämä kolme ehdokasta ovat vuosia pyrkineet taistelemaan ja muuttamaan tilannetta maassaan, ja tämän johdosta ovat joutuneet vankilaan, jossa he ovat käy, kärsineet kaikenlaisista huonosta kohtelusta ja kidutuksesta. Haluaisin erityisesti korostaa Victoria Ingabiren asemaa. Hän joutui maanpakoon Alankomaihin. Hän perusti perheen siellä ja kehitti erittäin hedelmistä ammatillista työtä, mutta hän kuitenkin halusi palata maan, maahansa tehdäkseen jotakin diktatuurista pääse, irtipääsemiseksi ja kolmen etnisen ryhmän hutujen, tutsien ja tuujen välisen vuoropuhelun edistämiseksi. Puolitoista vuotta sitten hän joutui vankilaan, eikä hän ole voinut olla yhteydessä Hollannissa asuvien miehensä ja kolmeen lapseensa. En ollenkaan aliarvioi neljää muuta ehdokasta, mutta uskon, että jos tänä, tänä vuonna annettaisiin näille kolmelle ruandalaiselle palkintoa, näin muistutettaisiin Suom- maailmaa siitä, kuinka sietämättömässä diktatuurisessa tilanteessa Ruanda elää ja näin annet, tehtäisiin oikeutta näille kolmelle ehdokkaalle. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten kollegani tuossa juuri sanoi, Santiago Fisas, me tuemme tätä ehdokkuutta. Tässä mukana ovat meidän lisäksemme Rosa Estara, Santiago ja Maria Muniz ja Anna Miranda ja 37 muuta parlamentin jäsentä. Meidän olisi nyt huomioitava nämä henkilöt Ruandassa. He pyrkivät maahan, jossa voidaan olla sovinnossa. Tämä on ainoa tapa tehdä loppu kulttuurisesta syrjimispolitiikasta, joka on luonnehtunut Ruandaa viime vuosikymmenen. Nämä kolme ovat kaikki erittäin sitoutuneita, sovitteluun sitoutuneita henkilöitä. Heillä on erilainen elämänkaari, erilainen poliittinen profiili. Yksi heistä on Tutsi, joka aikanaan tuomitsi hutuihin kohdistuvan väli, välikivallan. Nämä kolme parhaalla tavalla ilmentävät sovittelun mahdollisuuksia. Meistä on erittäin tärkeää se, että Euroopan unioni voisi antaa näin vastauksen sille, että voitaisiin kiihdyttää diplomaattista toimintaa ja että, jotta nämä kolme henkilöä saataisiin vapautettua. Uskon, että Saharov-palkinto on sellainen, jonka nämä kolme kyllä ansaitsevat. He kaikki täyttävät nämä vaatimukset ja he myös symboloivat sovintoon päässyttä Ruandaa. Joten uskon, että meidän ehdotuksellemme on kaikki ominaisuudet, joiden syystä sitä olisi tuettava. Tämä olisi varmasti tärkeä viesti Afrikalle ja tuon kansanmurhan muistolle. Olisi hyvin tärkeää, että nämä kolme ehdokasta, Victoire Ingabire Umuhosa, Deo Mushaidi ja Bernard Taganda, olisi tärkeää, että he voisivat tulla tänne vastaanottamaan Saharov-palkintonsa. Kiitoksia. Merci beaucoup. Nous Kiitoksia. Sitten menemme eteenpäin Werner Schulz vihreistä. Hän tukee Venäjän Pussy Riot yhtyettä Häntä ovat tukeneet, niin, kyseessä ovat Nadesna Andrejevna Tolo-Konnikova, Jekaterina Samutsevich ja Maria Al-Johina. No niin, herra Schulz, olkaa hyvä, viisi minuuttia. Die Namen haben Sie richtig ausgesprochen, Frau Vorsitzende. Niin, kiitos rova puheenjohtaja tietäen, että kaikki nämä ehdotteet, äh, henkilöt varmasti ovat ansainneet äh, tämän Saharova-palkinnon, niin haluaisin ehdottaa pusirajattia. Äh, Venäjällä ei tarvitse Saharovin palkintoa ollenkaan selitellä ja tämä on hyvä, koska tällä palkinnolla on siellä suuri moraalinen merkintö ja minä henkilökohtaisesti tunnen Saharovin ja hänen jo kauan sitten kuolleen vaimonsa Jelena Bannerin niin he tulisivat iloitsemaan kovasti, että tämä, äh, nämä tämä punk-bändi ja nämä äh, luovat nuoret naiset, jotka taistelevat demokratian ja sananvapauden puolesta ja jotka äh, haluavat kirjoittaa sanoja, jotka rikkovat poliittisen betonin seinän. Ne ovat, nämä nuoret naiset ovat protestoineet tätä autokraattista järjestelmää vastaan ja tätä patriarkaalista valtiovaltaa vastaan ja tavallaan nolanneet heidät ja osoittaneet tämän de- äh, lähestymistavan ja oikeudellisen äh, ailahtelevaisuuden. Ja koko tämä kyyninen Medvedevin ja Putinin vallan vaihto oli asia, jonka tämä punkbändi otti esiin, ja he haluaisivat varoittaa Venäjää myös tästä autokratiasta. He olivat iloisia myös arabi keväästä ja äh, joutuivat silloin huomaamaan, että naiset ovat jälleen kehityksen uhreja. Eli kun Putin sanoo, että äh, hän äh, ylis, normaalisti, Putinhan normaalisti on hyvin seksi, seksistinen puheissaan ja sen vuoksi hän ei halua ylipäätään edes kajota tähän koko punkbändiin, mutta tässä täytyisi huomioida myös tämä taide ja taiteen vapaus. He ovat onnistuneet tässä paremmin kuin monet äh, esimerkiksi toimittajien murhat. Tässä monet kansainväliset valtiot ovat äh, kiinnostuneet tähän ja heidän taiteensa on myös symbolista. Haluan vain tätä selittää niin, että ymmärtää. 68 äh, kaksi nuorta naista seisoi punaisella torilla ja osoittivat mieltään puna-armeijaa vastaan. Heidät pidätettiin välittömästi. Heillä oli kesällä jo talvivaatteet päällä sen vuoksi, että heidät ajettiin vankileireille Siperiaan. Ja tänä talvena nämä nuoret osoittivat mieltään Putinia vastaan samalla tavalla. Eli sieltä lähti tämä prosessi eteenpäin ja protesti eteenpäin. Eli Tavallaan he ovat osoittaneet ironialla sen, millä tavalla yhteiskunta toimii. Eikä heidän punkkiesityksensä eh, ollut mitään uskonnollista vihaa tai äh, Jumalan pilkkaa. Ei, vaan nimenomaan hän sanovat, että eh, anelevat Marjalta, pyhä äiti, siunattu meitsit, aja putiin ulos. Ja sehän on se, mitä tehtiin aikoinaan, kun Iivan julma haluttiin ajaa ulos. Silloin käännyttiin Marian puoleen. Ja sen lisäksi tässä myös näkyy se, minkälainen Venäjän menneisyys on ollut. Putin sanoi tänä päivänä, että ortodoksinen kirkko, sitä täytyy suojella. Se, mitä taas ei sanota, on, että 90-luvulta lähtien tavallaan tämä kirkko on ollut hyvin pitkälti Putinin käsissä ja aikaisemmin nyt yhtäkkiä nämä naiset ovat sitten syyllistyneet Jumalan pilkkaan, mutta siitä ei ole kysymys. Nämä, tässä nyt on kysymys Putinin, Putin, Putinin pilkasta tavallaan. Putin ei kestä sitä, että häntä pilkataan ja käyttäytyä tällä tavalla nyt äh, tavallaan äh, kääntää koko asian toisinpäin. Monet kollegat sanovat, okei, okay, hyvä, rangaistus ei ole kohtuullinen, tämä olisi meillä ihan sakkorangaistus, sanottaisi, että noin ei vain saa tehdä, mutta eihän meillä punk-bändin tarvitse mennä kirkkoon ja vaatia pää, valtion päämiehen eroaa sen vuoksi, että meillä on oikeudellisia muotoja protestoida, meillä on parlamentaarisia tutkimusvaliokuntia ja niin edelleen. Tämä on hyvin tyypillistä totalitaariselle valtiolle, jossa protestejakaan ei oikein voida järjestää. Il revient enfin nos collègues, monsieur Preda. Sitten lopulta kollega Preda, toivonpa, että nyt osui oikeaan Veronique de Kaiser ja Mariette Schalke sekä Ellen Flotre esittelee meille nämä kaksi iranilaista ehdokasta, Rova Nasrin Sotude ja herra Javar Panahi. Muistutan teitäkin, että yhdessä teillä on viisi minuuttia puheaikaa, jota ei tule ylittää kahden ehdokkaan esittelyä varten. Ähm. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun on todettava, että nämä kaikki ehdokkaat ovat hyviä. Minun ei ole tehtävä tehdä, tehtävänä tehdä Aikaisemmin on haettu kompromissia ja konsensusta niin, että saisimme voimakkaan merkin parlamentilta lähtemään Haluaisin yleisesti puhua ensin tästä maasta ja kollegat sitten puhuvat näistä kollegoista erikseen. Kyseessä on maa, joka on kansainvälisen huomion keskipisteessä. Kyseessä on maa, jossa ilmaisun ja järjestäytymisen vapaus on rajoitettua. Maa, jossa kidutus on jokapäiväistä, jossa tuomiot ovat liiallisia. Kiina, Iran, Kiinan jälkeen Iran on toisena vuoden 2011 kuolemantuomiotilastoissa. Mikäli tiedot pitävät paikkansa, viime vuonna ainakin 360 henkilöä teloitettiin. Tuossa maassa haluaisin muistuttaa vielä siitä, että Iranissa ei ole mitään ihmisoikeusonnettomuuksia, vaan siellä on todellinen eh, valtion pakko mm, mm, politiikkastrategiaa kansalaisiaan kohtaan. Kiitoksia sitten Rova de Kaiser. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyseessä on myös maa, jossa on suuria taiteilijoita ja hienoa kulttuuria. Tämä Amaline Jadin repressiivinen järjestelmä ei ole koskaan saanut taidetta vaikenemaan. Jafar Pada, Panahia halusin tässä puolustaa ja halusin kertoa tästä hänen ensimmäistä elokuvastaan Valkoinen ilmapallo 1995, joka esiteltiin Cannesin filmifestivaaleilla. Se on hieno elokuva, niin kuin todella monet muutkin iranilaiset elokuvat. Lyhyesti Jafar Panahista. Ajatuksena ei ole tehdä poliittisia elokuvia, vaan elokuvia, joissa kerrotaan jokapäiväistä elämästä, sosiaalista tilanteesta, siitä, mistä ihmiset haluaisivat puhua, koska hiljaisuus merkitsee kuolemaa. Panahi kertoo meille kansantaistelusta sortovalta vastaan ja taistelusta ilmaisuvapauden puolesta. Hän on elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja. Hän kuuluu Iranian uuden aallon elokuvan tekijöihin. Hän on syntynyt 60-luvulla ja, ja kuuluu progressiivisten näkemyksellisten ohjaajien ryhmään. Hänen elokuvansa ovat hänen omassa maassaan aina olleet kiellettyä, vaikka niitä DVD-nä onkin jakelussa ja niitä sitten pimeästi myydään. Hän on ulkomailla saanut useita tunnustuksia Cannesissa, Berliin, ja Berliinissä, Venitsejassa. Niissä puhutaan niin sosiaalista epäoikeudenmukaisuudesta, naisten syrjinnästä, kuten hänen dokumentissaan pois pelistä. Ja siinä puhutaan pajalkapallofaneista jalko, naisjalkapalloista, palloilijoista, joka on tässä maassa kiellettyä, kun Ahmadinejad vuonna 2009 tuli presidentiksi, hän, hän osoitti, kuinka spontaanisti kansa vastusti sortopolitiikkaa hänet pidätettiin maaliskuussa 2010 vaimonsa ja tyttärensä kanssa. Hän aloitti nälkö, läl, nälkälakon huonojen olojen takia. Ja hänet aikaisesti vapautettiin, mutta samana vuonna joulukuussa hänet pidätettiin uudelleen ja häntä syytettiin propagandasta järjestelmää vastaan ja hänet tuomittiin kuudeksi vuodeksi vankilaan ja 20 vuotta elokuvan kieltoa ja niin edelleen, vaikka kansainvälinen yhteisö on tuominut tämän tilanteen lokakuussa 2011. Hänen tuomionsa kuitenkin vahvistettiin. Hän on siis edelleen vankilassa, mutta hän jatkaa edelleen taistelua ja hän teki toisen ohjaajan kanssa elokuvan, jonka nimi oli Tämä ei ole elokuva. Margaretin Tämä ei ole piipput tyyliin. Ja hän kertoo siinä elokuvan ohjaajasta, jolla ei ole oikeutta ilmaista itseään. Tämä filmi saatiin Iranista ulos USB-tikulla, joka oli piilotettu kakkuun ja se saatiin näin kannesin filmifestivaaleille. Haluaisimme osoittaa kunniaa tälle ohjaajalle. Tämä muistuttaa myös Venäjän toisin ajattelijoista ja sitten Nasharin sotudoista, siitä hänestä en puhu, mutta kollegat puhuvat häntä, että tämä olisi todella loistava valinta Saharov-palkinta varten. Kiitoksia. Aika on jo loppunut. Nyt on todella tehtä, puhuttava nopu, nopeasti. Marietje Shaake aivan lyhyesti. Kiitoksia kollegat. On korkea aika, että Saharov-palkinto menee iranilaiselle. Iranilaisen tasavallan narratiivi ja dogma ovat aivan lopussa ja niillä ei enää ole minkäänlaista uskottavuutta. Taistelu näitä eh, voimia vastaan vahvistuu. Tämä on nyt viimeinen hetki eh, tukea erityisesti naisia, jotka kärsivät. Me olemme kaikki nähneet vuoden 2009 tapahtumat, joiden jälkeen monet joutuvat pakanemaan maasta. Ja tästä huolimatta eräät jatkavat yhä rohkeammin taistelua ihmisoikeuksien puolesta. Tämän vuoksi Nasrin Sutude on täysin ansainnut Saharovin palkinnon. Hän on ihmisoikeusaktivisti ja asianajaja, joka on nyt itse vankilassa. Hän on puolustanut nuoria ja oman tunnon vankeja. Hän on myöskin suojellut lapsia, jotka ovat joutuneet huonon kohtelun kohteeksi, kun heidän perheensä ovat paineet maasta. Pahoittelen, minä en ole näitä sääntöjä määrännyt, mutta olette todella ylittäneet aikanne. Tämä ei ole oikeudenmukaista muita ehdokkaita ajatellen. En voi antaa teidän päättää. Päättää puheenvuorona. Olen todella pahoillani. Kaikki ehdokkaat ovat kiinnostavia. Meillä on täällä säännöt. Minä uskon, että ansaitsit sen edes muutaman minuutin. Rova Flotren piti vielä puhua, mutta ei tämä nyt kyllä onnistu. Ehkä Rova Flotre antaa teille puheenvuoronsa. Jompikumpi valitskaa. Je suis désolé, mais il faut que ce soit le même temps pour... En pahoillani, mutta samoja sääntöjä pitää soveltaa kaikkien. Tiedän, että... Niin, no, säännöt on säännöt. Rova Flotre, annatteko hänen päättää ja luovutte omasta puheenvuorostanne? Me emme ole kone, vaan ihmisiä. Olemme kaikki mielestäni ihmisiä. Tämä on täysin liioitteleva tapa tulkita sääntöjä. Te voitte joustaa hiukan, jos haluatte. Kun te päätätte, tai sitten Rova Flotre voi vielä loppupuheenvuoron antaa. Sanoimme alusta asti, että tämä oli hyvin tiukkaa ja pyydettiin teitä pitämään kiinni säännöstä tiukkaan, joten minä pyydän pitämään niistä nyt kiinni. Rova Flotre. Euh, minä sanoisin teille sitten 15 sekunnissa muutaman sanasen kaikkien Saharovin palkintojen aikana me emme ole koskaan tukeneet, palkinneet ja valinneet palkinnon saajaksi Iranissa ihmisoikeuksien puolesta työtä tehnyttä henkilöä. Kuitenkin jos ajattelemme Irania, erilaisia riskejä, Basar Sadin tukemista, ydin riskejä Israelin kanssa puhkevan konfliktiriskiä. Mielestäni olisi erittäin tärkeää tunnustaa, tukea ja antaa tunnustusta kansalaisyhteiskunnalle Iranissa. Kansalaisyhteiskunta on mittaamaton rikkaus. Me luotamme siihen ja koskaan emme ole näin kaivaneet tällä alueella tukea tälle minä uskon, että nämä kaksi iranilaista ehdokasta, nainen ja mies, ansaitsevat tukemme. He ovat erittäin hyviä ehdokkaita Saharovin palkinnolla tänä vuonna. Kiitoksia. Merci beaucoup. Je vais donc passer maintenant... Kiitoksia. Nyt annan puheenjohtajuuden Rova Senisinille. Olkaa hyvä. Eh, mm, Kiitoksia, hyvät kollegat. Nyt olemme kuulleet ehdokkuuksien esittelyt ja nyt ryhdymme käymään keskustelua näistä eri ehdokkaista. Tämä on kaikille avoin keskustelu, mutta aikaa ei ole loputtomasti. Meillä on noin kolme varttia aikaa, joten olen hyvin tiukka puheajoissa. Ja olen erittäin tyytyväinen, jos voisitte puhua enintään kaksi, ihan enintään kolme minuuttia yhden ehdokkaan tukemiseksi. Kuka haluaa ensimmäisenä aloittaa. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ja mam świadomość, bo rzeczywiście tak jak było... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kaikki ehdokkaat ansaitsevat Saharovin palkinnon ja e, ihanteellisessa tilanteessa me voisimme antaa tämän palkinnon useille ehdokkaille, koska on niin paljon maita, joissa ihmisoikeuksia ei kunnioiteta ja jossa on rajattu tai ei ole ollenkaan mahdollisuutta sananvapauteen. Mutta tosiasia on kuitenkin se, että herra Bialjatski, jonka Jacek Tsarius Volski on esittänyt ehdokkaaksi, hän on ollut ihmisoikeuksien puolustaja vuosia ja hän on myös ihmisoikeuspuolustajien kansainvälisessä järjestössä varapuheenjohtajana. Hänet äh, vangittiin äh, johtuen kahden EU-valtion äh, oikeustoimista. Ja sen vuoksi minusta tämä, on, tämä ehdokkuus on ehkäpä tasa-arvoisempi ja parempi kuin muut sen vuoksi, että hän istuu vankilassa johtuen Puolan ja Liettuan syyttäjävirastojen epäasiallisesta käyttäytymisestä. Jos nämä syyttäjävirastot olisivat käyttäytyneet toisin, niin Bialitski ei olisi vankilassa. Oui, madame la présidente, <clears throat> pour ce qui me concerne, je considère... Niin puheenjohtaja omalta osalta, niin neljä viidestä ehdokkuudesta ovat hyvin laadukkaita. Mitä tulee tähän Ruandan ehdokkuuteen, siihen suhtaudun varauksellisesti ilman mitään arvotuksia. Minun käsitteekseni tätä tapausta ei ole täysin tutkittu. Tämä ei ole mielestäni oikeutettua, mutta tämän henkilökohtainen kanta ja maan tuntemukseni saa minut puhumaan näin. Muuten aivan innokkaasti haluaisin tukea Iranin ehdokkuutta. Se tuntuu parhaalta parhaiten oikeutetulta ja kansallisessa kontekstissa parhaiten osuvalta. Kiitoksia. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. I don't want to speak about the en halua puhua omasta ehdokkaastani, mutta minulla on vain muutama huomio liittyen tämän palkinnon luonteeseen. Tämä palkinto, jos tarkastelemme menneisyyttä, ei ole väline, jolla ajetaan Euroopan unionin ulkopolitiikkaa. Meillä on muita välineitä tämän toteuttamiseen. Tässä on kyseessä väline, jolla pyritään ähm, mielipiteenvapauden erittäin korkeita moraalisia standardeja tukemaan. Kärsiviä ihmisiä on erittäin paljon. Tämä ei ole siis mikään marttyyriyden palkinto. Meidän pitäisi antaa sellainen miljoonille, jos sellainen olisi. Ja kolmas huomio on se, että mielestäni tällainen palkinto on palkinto, jossa meidän ei tulisi noudattaa mitään ryhmä kurja, vaan henkilökohtaista arvioita, omaa mielipidettämme ja sitä, jota pidämme kaikkein korkeimpien ihmisoikeusarvojen arvoisena. Kiitoksia. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? E, mm, en näe muita puheenvuoropyyntöjä. Kiitän siis kaikkia puhujia jotka ovat esitelleet ehdokkaita, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Haluaisin kiittää kaikkia jäseniä ja kaikkia niitä, joita kiinnostaa erityisesti tietyt ehdokkaat. Kyseessä ei ole mikään rutiinitoimi parlamentin työssä. Tämä on todellinen parlamentaarinen haaste, hyvin kiinnostava harjoitus, jonka myötä kaikki jäsenet voivat tutustua eri ehdokkaisiin ja tuntea paremmin myös eh, Saharov-palkinnon historian. Sitä vastaan liian usein on erityisesti viime viikkoina hyökätty mielipiteen ja ilmaisun vapautta vastaan on hyökätty. Nämä ovat perustus, perustavanlaatua olevia oikeuksia, joita ei, ilman ei voida monimuotoista ja moniarvoista yhteiskuntaa kuv, kuvitellakaan. Cogito ergo sum. Ajattelen siis olen olemassa, niin kuin René Descartes sanoi. Jos voimme jakaa omia ajatuksia, jo, tai jos näin, tämä ei ole mahdollista, vaan joudutaan ajattelemaan vain valtion pakottamalla tavalla, inhimillisyys, sen syvimpiin kuuluva ominaisuus. Täällä puhumme ihmisistä, jotka eivät pelkää taistelua oman, oman tuntonsa puolesta. Valitettavasti meidän on valitettava, valita, valittava vain yksi näistä ehdokkaista, vaikka on selvää, että kaikki nämä ansaitsevat huomiomme. Muistutan teille menettelystä ennen äänestystä. Seuraava vaihe vuonna 2012 Saharov-palkinnon myöntämisessä on tämän lyhyen listan äänestäminen, siis äänestämme kolmesta loppukilpailuun pääsemästä tiistaina 9. lokakuuta. Kyseessä on salainen vaali. AFET ja DV-valiokuntien yhteisessä kokouksessa. Sen, tämän jälkeen perjantaina 28. lokakuuta Strasbourgissa äänestetään puheenjohtajakokouksessa. Sitten ja 12. voittaja kutsutaan tänne yhteiskokoukseen ja, ja 12. päivä 12 on juhlallinen istunto Strasbourgissa ja palkinnon myöntäminen tavan mukaan parlamentin sihteeristö tulee tätä tapahtumaa edistämään. Kiitän tästä keskustelusta. Päätämme keskustelun. Tapaamme myöhemmin.